seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja kaikille, joita tämä saattaisi kiinnostaa. Ja nyt ottelussa Ranska-Saksa tilanne tällä hetkellä on vielä 0-0. Seuraava asiaslistalla on komission julkilausuma viinien perinteisten merkityjen käytöstä yhdysvaltalaisissa viineissä. Ja herra Semetalla on komission nimissä puheenvuoro, olkaa hyvä. Mr. President, honorable... Puhemies, hyvät jäsenet, tiettyjen perinteisten merkintöjen käyttö viinin kuvailussa on pitkällinen traditio Euroopan unionissa. Vuoden 2008 viinialan uudistuksen jälkeen yhteinen puitteisto määritteli säännöt, jotka liittyvät tunnistamiseen ja käyttöön tämän tyyppisten perinteisten merkintöjen kohdalla. Erityisesti se määritteli uuden menettelyn, joka luo suojelua. Tämä menettely koskettaa sekä Euroopan unionia että kolmansia maita, joka, jotka tuovat viiniä ja markkinoivasta Euroopan unioniin. On aina ollut epäilyjä ilmassa Yhdysvalloissa Euroopan unionin politiikkaa suhte, suhden. Ja tämän vuoksi he ovat tätä politiikkaa hyvin paljon kyseenalaistaneet. Vuoden 2006 Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen viinikauppasopimus – loi ensimmäisiä puitteita viinialan kaupalle Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Se antoi väliaikaisen lupan eh, Chateau-merkinnän käytölle yhdysvaltalaisten viinien kohdalla, kun niitä tuotiin Euroopan unioniin. Tätä käyttiin trademark-tyyppisenä tavaramerkkinä viinien kohdalla, jota tuotiin vuonna 2006 jälkeen Euroopan unioniin. Kolmen vuoden siirtymäaika myönnettiin yhdysvaltalaisille viineille, ottaen huomioon perinteiset merkinnät. Ähm, tämän jälkeen perinteisiä merkintöjä, kuten Chateau, voitiin käyttää siirtymäajan aikana. Vuonna 2009 tämä siirtymäaika umpeutui ja kesäkuussa 2010 kaksi suurta ähm, yhdysvaltalaista viinialan järjestöä Wine America ja Wine Institute pyrkivät ähm, saman luvan perinteisten merkintöjen, kuten Chateau, käyttämiseen yhdysvaltalaisten viinien kohdalla. Näitä merkintöjä käyttävät luksemburilaiset, kanadalaiset, chileläiset viinit ja määritelmä, joka oli määritelmä CLAW-merkinnän suhteen oli otettu mukaan. Se oli samantyyppinen, mutta ei tarkalleen sama kuin Euroopan unionin määritelmä. Tämä määritelmä julkaistiin vastustus mielessä ja Ranska ilmaisi eriävän mielipiteensä siitä, että jos yhdysvaltalaisissa viineissä käyttäisiin nimitystä Chateau, tämä olisi harhaan johtavaa ranskalaisille kuluttajille. Komissio tunnustaa tämän ongelman. Komissio on vielä arvioimassa tilannetta ja tulee käyttämään tarpeeksi aikaa tämän tilanteen arvioimiseen. Kiitoksia. Kiitos nyt puhujat. Eh, ryhmien nimissä ensimmäinen puhuja kaksi minuuttia on eh, kansanpuolueiden nimissä Rova Lullin. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Arvoisa komissaari, tämä vuosien ajan me olemme puolustaneet ja haluamme puolustaa meidän viinisektoria, meidän kulttuuriperimää, meidän perinteitä, meidän teollista tekijänoikeutta. Se on sektori, jossa Eurooppa on tällä ker- jälleen kerran mestari sekä tuottajana että vie- viejänä. Roseviinien jälkeen tällä kertaa on kyse siitä, miten me saisimme komission ymmärtämään siitä, että ei voi olla kyse siitä, että tässä nyt jatkuvasti ad vitan eternam Yhdysvallat voisivat hyötyä käyttää väärin näitä perinteisiä termejä, chateau- ja clos-termejä silloin, kun ne haluavat myydä viinejään EUn alueella. Ei koskaan, ei koskaan, arvoisa komissaari, olivat poliittiset tai ulkoma, ulkomaankauppa syyt olisivat mitkä tahansa, te ette koskaan saa antaa periksi Yhdysvalloille, jotta voitaisiin jatkuvasti hyväksyä tämä väärinkäyttö näissä merkinnöissä, koska se vääristää kilpailutilannetta äh, eurooppalaisten laadukkaiden viinien epäeduksi. Ja silloin teidän täytyy todella sine qua non puolustaa näitä juridisia perusteita, koska tämä chateau termiä ei ole, se ei, se, sitä vastaavat kriteerit ei, eivät täyty yhdysvalta, yhdysvaltalaisten viinien kohdalla. Ja minä tiedän, että Euroopan oikeusyhteisön oikeus edellyttää sääntelyä ja se edellyttää ammatillista järjestöä silloin, kun on kyse kolmannesta maasta, mutta sen täytyy olla myös johdonmukaista ja vakavasti otettavaa toimintaa. Ja näin ei ole asianlaita tässä viinikysymyksessä. Minä tiedän, hyvä komissaari, että ei ole mitenkään mukavaa olla täällä tuuraamassa kolleganne, mutta tämä on hyvin tekninen kysymys, mutta tämä on kyllä korkean tason poliittinen kysymys. Pyydän teitä välittämään viestin herra Celosille. Te, te ette saa antaa periksi tässä kysymyksessä. Kiitos kollega. Seuraavaksi kolme minuuttia SED-ryhmän nimissä herra De Castro. Presidente, commissario, onorevoli colleghi Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tänä päivänä tässä on nyt tärkeä hetki meillä käsillä. Meidän täytyy olla johdonmukaisia myös, jos ajattelemme YMP, tai meidän täytyy ajatella eurooppalaisia maataloustuotteita kokonaisuutena. Meillä on yhä enemmän rajoituksia sertifioidin laadukkaille tuotteille. Meillä on nyt direktiiviehdotus, jolla halutaan suojata näitä maataloustuotteita, jotka tulevat Yhdysvalloista, mutta tässä puhutaan myös jostakin aivan erityisen huolestuttavasta asiasta. Arvoisa komissaari, me olemme törmänneet käytänteihin, jotka voivat johdattaa kuluttajia harhaan silloin, kun he suorittavat ostoksia, ja sillä on kielteisiä seuraamuksia yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Ne, jotka tuottavat, niille, jotka tuottavat laadullisia viinejä, Chateau ja Clos-merkintä merkinnän omaavia viinejä. Tässä vaarannetaan koko sektori, joka tuottaa laadukkaita viinejä Euroopassa. Tehän olette jo nähneet, miten kävi Prosekon kanssa, Riohan kanssa, Champagnean kanssa. Me puhumme tässä tuotannosta, jota kaikki meiltä kadehtivat. Meidän täytyy puolustaa sitä kynsin hampain. Viinin myötä meillä on kaupalliset sopimukset vuodelta 2006 Yhdysvaltojen kanssa, mutta, so, mutta sen ehtoja ei ole noudatettu. 2009 äh, viennit keskeytettiin vienti, vienti keskeytettiin Amerikkaan johtuen nimenomaan näistä ongelmista. ongelmista. Meidän pitää olla tässä esimerkillisiä, kun puhumme elintarviketuotannon toiminnan avoimuudesta. Meidän täytyy puolustaa viinisektoria vuonna 2009. Meillä oli myös laatupaketti, josta, jonka puolesta olemme taistelleet jo täällä täysistunnossakin tehän voitte todeta, että olemme todella nähneet paljon vaivaa väärinkäyttöjen, väärinkäyttöjen estämiseksi silloin, kun eurooppalaisista viinien perinteisistä merkinnöistä. Jos tässä nyt lähdetään nakertamaan EUn perinteitä, niin silloin olemme kyllä huonolla tiellä. Täytyy ottaa huomioon myös meille edulliset kilpailutilanteet. Tässä hyvä puhemies. Me pyydämme komissiota toimimaan siten, että meillä olisi avoimemmat, reilummat viinimarkkinat, joka perustuisi myös vastavuoroisuuteen kaupallisten sääntöjen noudattamisessa. Näin me voimme myös kansainvälisesti olla yhteneväisempiä ja meillä olisi myös automatiikkaa enemmän näissä laadukkaiden viinien myyntikäytänteissä. Hyvät kollegat, seuraavaksi minuutti 30 sekuntia. Rovan Grisbeck. President, monsieur le commissaire, mes chers collègues. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ähm, nyt geenimuunneltujen tuotteiden jälkeen te muistatte, kuinka rosviiniä tehtiin punaviiniä laimentamalla valkoviiniin nyt komissiolla on käsissään keskustelu siitä, että tietyt tuotteet, erityisesti yhdysvaltalaiset, voisivat käyttää perinteisiä merkintöjä Chateau ja Clos omissa viineissä. Minä olen ranskalainen. Kollegat tässä muistuttivat, ettei tämä ole vain ranskalainen kysymys kuitenkaan. Meillä on historiallisia viinialueita Euroopassa ja eräät nimet viittaavat erityisesti niihin, ne liittyvät pitkiin, rikkaisiin perinteisiin ja tietotaitoon. Erityisesti chateau-termi Bordeauxlle. Nämä termit ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Ne eivät vastaa vain tiettyä laatua, mutta ne vastaavat myös tiettyjä perinteitä ja eurooppalaisia viinialueita. Ymmärrämme, että Yhdysvallat haluaisi käyttää näitä nimityksiä, jotta ne voisivat omia viinejään hyödyttää näillä mm, satavuotisilla perinteillä ja maineilla, joita eurooppalaiset viininviljelijät ovat luoneet, mutta tällä voisi olla erittäin raskaita seurauksia, ellei viiniä tuoteta samantyyppisissä olosuhteissa. Kuten mainittua, tässä olisi riski johtaa kuluttajia harhaan, pettää heitä tietyllä tavalla. Me emme voi hyväksyä tätä. Tietenkään me emme voi amerikkalaisilta tai chileläisiltä kieltää sitä, että heillä olisi chateau tai clos mutta tämä täytyy vastata jotakin todellisuutta. Meidän täytyy kunnioittaa perinteitämme ja palata tässä todellisuuteen. Kiitoksia. Hyvä kollega, viini on lähellä sydäntäni. Älkää pakottako minua siis keskeytymään puheenvuoron. Sadoksi GUE-ryhmän nimissä minuutin herra Ferreira. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Sen jälkeen kun oli katastrofi se, miten suunnittiin yhteistä markkinajärjestelyä viidin osalta. Nyt on uutta uhkaa horisontissa. Ikään kuin hirveä tilanne Douron alueella ei olisi ollut tarpeeksi paha asia, jossa pienet viinin tuottajat näkevät, että työn hedelmät eivät edes kata kustannuksia sadonkorjuusta. Ja nyt näemme, että on noudossa uusia esimerkiksi kuten Vintage, Ruby, Tony, erilaisia portviinin nimityksiä, jotka ovat olleet käytössä jo yli sata vuotta. Tässä olemme nähneet, miten näitä perinteisiä nimiä ruvetaan käyttämään. Olemme nähneet tuomioistuinten päätöksiä, jotka koskevat tekijänoikeuksia EU-ssa e ja Yhdysvalloissa ovat avaamassa ovet sille, että Yhdysvaltain viiniteollisuus käyttää hyväkseen portviinin arvostusta, joka on syntynyt satojen vuosien aikana. Tämä on hyökkäys kuluttajia kohtaan, tuottajia kohtaan ja vanhinta viiniä kasvattavaa aluetta, joka on tunnustettu koko maailmassa, nimittäin Douran aluetta. Tämä on todella paha asia. Seuraava puhuja kahden minuutin ajan on herra Downtown. Monsieur le Président, monsieur Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Minä haluaisin täy- täydentää Astrid Lullingin sanoja vertaillen kolmea määritelmää. Yhteisön tasolla chateau on suojeltu termi. Sillä on perinteiset, perinteiset käytänteet, jotka liittyvät vuoteen 2007 säädöksen artikla 170 vuodelta 2009 antaa toisen yhteisen määritelmän ja silloin kun käytetään harmonisoituja käytänteitä ja siinä on myös perinteiset perinne kyseessä, siinä on kyse myös viiniviljelystä. Vuonna 2009 komissio, me olimme yhteispäätösperiaatteen edessä, komissio sanoi, että Ehkä siinä oli jotakin mieltä. Samanaikaisesti Yhdysvallat määrittelivät 27,425 liittovaltion lainsäädännössä tämän Chateau-merkinnän alkuperämerkintäisin tiettyjen viinituottajien, viinivuottajien rypäletuotannossa, jota perinteisesti käytettiin tässä, e-, tässä etiketissä käytettiin Chateau-termi, joka kuului olennaisena osana tähän merkkiin, joten tässä tässä, jota tässä äskeisessä säädöksessä sanottiin. Tässä oli kyse kaupallisesta merkinnästä. Tässä oli tarkoitus hyödyntää yhteisön merkintöä ja se oli aivan virheellinen eikä vastannut mitenkään todellisuutta. Se ei vastannut sitä, me, sitä, joka amerikkalainen viidennysjärjestys oli kantanut Chateau-termille. Tässä Tässä oli kyse määritelmästä, joka oli aivan toisen luontoinen päätöslauselmassa maaliskuulta vuonna 2009, joka on määritelty täällä. Mikään näistä elementeistä ei tullut ilmi komission julkilausumassa, joka oli julkaistu tässä Wine America-tiedotteessa. Tässä ei ole mitään ö, ö, <clears throat> yhdenvertaisuutta näissä määritelmissä, eikä tätä voi hyväksyä, jos yhteisön oikeus nyt avaa tässä ovet very much. Kiitos. Sanoin tämän jo kaksi kertaa aiemmin, että joudun pidän kiinni puheajoista. Seuraava puhuja kaksi minuuttia on herra Andiu. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Minusta tuntuu, että tänä päivänä on välttämätöntä, että komissio ryhtyy kokonaan takaamaan tämän pyynnön yhdenmukaisuuden, kun on kyse eurooppalaisista säädöksistä, kun me haluamme suojella alkuperämerkintöjä, maantieteellisiä merkintöjä, perinteisiä merkintöitä, jotka, joita harjoitetaan kolmasissa maissa. Kun näitä käytetään, se on sallittua siinä mielessä, kun niissä täyttyvät samat ehdot ja yhdenvertaiset ehdot, jotka, joita vaaditaan meidän jäsenvaltioilta, jos näin ei ole asianlaita Tämä on laiton lupamenettely ja se synnyttää epälojaalia kilpailua eurooppalaisten ja amerikkalaisten viinien välillä. Ja silloin tässä hyödynnetään näitä perinteisiä satoja, merkintöjä Amerikkalainen viini päinvastoin kuin eurooppalaiset viinit on vaan valmistettu yksinomaan vain rypäleistä, jotka on kerätty tiloilta ja joiden viinin käy, käymismenetelmä on tehty tällä samalla tilalla koska tämä tarkoittaa huijausta kuluttajien kannalta. Tässä on kyse kaupallisista tuotteista, jotka eivät liity mitenkään maataloustuotantoon ja kyseisen tilan, koska jos nämä lupamenettelyt hyväksytään, siinä vähän kierretään lainsäädäntöä. Tässä on kyse vuosikymmenien työstä ja viini, viini, me vaadimme, että nämä perinteiset merkinnät olisivat suojattuja, jos ajattelemme kilpailutilannetta suhteessa kolmansiin maihin. Tämä voisi koskettaa myös toista eurooppalaista perinteistä merkintöä, Kaasa, Torre, Burg ja niin edespäin. Jos ajattelemme taloudellisia, kulttuurisia panoksia eurooppalaisten viiniviljelijän kannalta, hyvä komissaari, voisitteko te ihan rehellisesti taata meille, että tämä amerikkalaisten pyyntö voidaan käsitellä? Onko se yhdenpitävä jos ajattelemme perinteisiä merkintöjä ja niiden käyttöä Euroopassa, niin kuin yhteisön lainsäädännössä on mainittu. Herzlichen kiitokset, hyvä kollega. Äh, niin, äh, kun katkaisin kansan puheen, se olisi rangaistus, ja nyt 1-0 Ranska johtaa. Ja nyt sitten herra Silvestris, kaksi minuuttia. signor commissario contro l'importazione da paesi terzi di prodotti contraffatti la battaglia qui. puhemies kun kolmansista maista tuodaan väärännettyjä tuotteita me aina taistelemme sitä vastaan tässä salissa tässä talossa. Hiljattain Italiassa tämän tyyppinen tapaus oli otsikoissa. Ihmiset tuottavat viiniä lisäämällä kemikaaleja, joita voidaan pakkausmuodossa ostaa. Tätä toimintaa tapahtui hyvin laajalti Italiassa ja näitä viinipakkauksia myytiin aivan avoimesti. Äh, paketissa oli erilaisia kemikaaleja, sulfiitteja, hiivaa ja niin edespäin. Ja jos tämmöisen paketin osti, tästä hirvittävän yököttävästä tavarasta saattoi valmistaa viiniä kotonaan. Ja tähän pakettiin oli joskus lisätty Sangiovese, Monte Pulciano, Chianti tyyppisiä nimityksiä. Ja niihin piti lisätä sokeriakin. Kuten sanoitte, näitä asioita on ollut uutisissa. Hyvä komission jäsen, näiden perinteisten merkintöjen käyttö yhdysvaltalaisissa viineissä. Eikö tässä ole mitään rajoja? Kianti, Marsala, mehän puhumme tässä jostakin, mikä on täysin mahdotonta hyväksyä. Tämä johtaa vääristävään kilpailuun ja kopioituihin tuotteisiin. Älkää unohtako näitä viinipaketteja, joita minä mainitsin. Tämän tyyppisiä kotiviinipakkauksia mainostetaan ja valmistetaan Yhdysvalloissa. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rova Garcia. Kiitos paljon huolimatta tästä viinisopimuksesta vuodelta 2007, joka laadittiin Yhdysvaltojen kanssa, jonka Eurooppa laati. siinä oli tärkeitä käytännön äh, sopimuksia. Tämä mais ei ole kuitenkaan nähnyt mitään vaivaa poistaakseen näiden merkintöjen väärinkäytön. Sieltä löytyy myös espanjalaisia viinoja, Heres ja Malaga mainitakseni. Nyt komission täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Toivottavasti se käyttää diplomaattisia keinoja, joita sillä on käytettävissä, jotta Yhdysvallat lopettaa tämän, tyyppisen, tämän tyyppisten merkintöjen käyttämisen, kun meillä on maailman, meillä on VTO, olisi erittäin toivottavaa, että luotaisiin rekisteri, jos, jossa olisi suojattu nämä viinimerkinnät. Mitä tulee sitten näiden lupien myöntämiseen amerikkalaisille viinoille, että ne saisivat käyttää perinteisiä eurooppalaisia merkintöjä Chloe ja Chateau. Haluaisin tietää, mitä komissio on tästä mieltä. Miten se haluaa ta- taata, että amerikkalaiset tuotteet äh, kunnioittavat eurooppalaisia vaatimuksia, kun samainen amerikkalainen hallitus todella hyl- tuomitsee eurooppalaisia jonkinlaisen prote- suojaavan politiikan tässä asiassa. Haluan tässä mainita, että Espanjassa tätä käytetään heresviiniissä. Onko komissio valmis tyydyttämään näiden amerikkalaisten viinen tuottajien toiveet? Onko tässä kyse vain siitä, että toteutetaan näiden tämän maan viinituottajajärjestöjen toiveet? Tässä on kyse ennakkotapauksesta, joka on vertaansa vailla markkinoilla. Totta, toivottavasti komissio ei jätä tähän huutavaa aukkoa tässä eurooppalaisessa kysymyksessä ja se voisi käyttää oikeutta, kun puhutaan perinteisistä merkinnöistä ja tässä hyödyntää tätä erittäin mielenkiintoista perustaa, kun me olemme neuvottelemassa näistä mm, neuvottelemassa vapaakauppasopimuksesta tulevaisuutta ajalen. Me haluamme tukea laatua, me haluamme tukea tuottajiemme ja tuotteitamme. Tässä olisi oikea tie, jota voi kulkea. Kiitos, oma kollega. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Dorfman. Herra puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Euroopan unioni on erittäin kiinnostunut siitä, että on toimiva kauppa maailmassa. Tämä koskee erityisesti viiniä Haluaisin muistaa, että 20 miljoonaa hehtolitraa viiniä viedään Euroopasta ja vain 13 miljoonaa tuodaan, hehtolitraa tuodaan, mutta, mutta kauppa edellyttää sääntöjä ja myöskin ennen kaikkea reiluutta. Kaupan harjoittajia, joka on kaupan harjoittajien osalta reilua, mutta myös reiluutta, joka koskettaa kuluttajia. Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä jokin tuote sisältää ja oikeus siihen, että käsite chateau on suojattu käsite. Siksi minusta myönnytykset Yhdysvalloille voidaan tehdä vain, jos Yhdysvallat tekee kotitehtävänsä ennen kaikkea tällaisten puoligeneeristen merkkien, merkintöjen osalta, joka täällä mainittiin, kuten Prosecco, Champagne ja Chianti, jotka ovat käsitteitä, joita Yhdysvalloissa käytetään Prosecco, Chianti ja champagne, ja kun näitä käsitteitä käytetään, silloin pitää pullossa myös olla tätä eikä muuta. Me, odotan, me tuomme 5,2 hehtolitraa viiniä Yhdysvalloista ja äh, anteeksi, viemme Yhdysvaltoihin tämän verran korjaa, ja me tuomme suurin piirtein puolet samasta, saman määrin, ja meillä on suuri kiinnostus sitä kohtaan, että kauppa Yhdysvaltojen kanssa toimii, mutta oikeudenmukaisin ja kaikkien kannalta ymmärrettävien, eh, ymmärrettäviin ehdoin. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi kaksi minuuttia Orva Patrao Neves. Obrigada, senhor presidente. Qualquer autorização de menções tradicionais... Kiitoksia puhemies. Kaikki perinteisten merkintöjen käyttöluvat, äh, esimerkiksi portviinien kohdalla, ovat hyökkäys tuottajia ja kuluttajia vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi taistella tätä vastaan kynsin hampain. Tämä on hyökkäys kuluttajia vastaan, sillä salamyhkäisesti heidät pedetään ostamaan jotakin, mikä ei ole todellinen oikea tuote. Tämä on hyökkäys tuottajia vastaan, sillä huolimatta heidän investoinneistaan he huomaavat, että vuosien työ joutuukin vaaranalaiseksi. Yksi ajatus siitä, että jotkut muut voisivat käyttää näitä merkintöjä, on Euroopan kuluttajan suoja oikeuden vastainen ja eurooppalaisten tuotteiden ja alkuperämerkintöjen suojelun vastainen. Meidän tulee katsoa tätä vuoden 2006 väliaikaista lupaa. Sekin aiheutti väärinkäytöksiä, jotka komissio tuntee varsin hyvin. Eräitä eurooppalaisia merkkejä amerikkalaiset käyttivät ja monia muita käytettiin, vaikka niihin ei ollut tuomioistuimen lupaa. Kun tämä käyttö alkoi, se on jatkunut sen jälkeen. Meidän ei tule sallia näiden nimitysten jatkuvaa käyttöä. Ongelmana ei ole vain Yhdysvallat, ongelma on laajempi kolmannet markkinat, joilla on valtava potentiaali, esimerkiksi Kiinassa käyttävät näitä merkintöjä. Kiina voisi ehkä tuoda viineissä Yhdysvalloista ja eurooppalaiset markkinat kärsisivät. Meidän täytyy saattaa tämä päätökseen heti. Lopulta meidän tulee kerta kaikkiaan kiertää näiden merkintöjen käyttöä ja väärennettyjen viinien tuonti. Seuraavaksi Rova Kösting kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Kun me puhumme viinin merkinnöistä, meidän täytyy pitää mielessämme, mikä on tässä keskustelussa perusongelma. Kun Euroopan unioni luottaa maantieteellisiin alkuperätietoihin, ennen kaikkea alkuperä merkintöihin ja tuotantomerkintöihin. Amerikkalaisilla on aivan toisenlainen strategia. Yhdysvalloissa ei voida mitään paikka-alueiden nimiä suojella. Meillä Euroopassa tämän pitää olla perustelu tässä toimia itsetietoisesti. Vuodesta 2006 sopimus viinikaupasta Yhdysvaltain ja Euroopan välillä on ollut voimassa, mutta ei ole saatu aikaan ratkaisua kuitenkaan tässä kysymyksessä. Yhdysvallat on sitoutunut kyllä siihen, että se sitoo kieltä tiettyjen nimitysten käyttämisen ja jonkin aikaa on ollut niin, että perinteisiä merkintöjä ei voi olla enää amerikkalaisissa viineissä, mutta lopulliseen ratkaisuun tämä ei vielä ole johtanut. Minusta komission tulisi pohtia uutta lupaa, eh, joka koskee yhdysvaltalaisia viinejä, antaa tämän luvan levätä ja niin, että käytäisiin kattavat kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä tähän mennessä. Euroopan parlamentti on asiaan hyvin myönteisen kannan tässä mietinnössä. Se paitsi on olemassa täydellinen esimerkki, nimittäin keskinäinen tunnus, joka koskee luomu elintarvikkeita, se on asia, joka voidaan mainita myönteisenä esimerkkinä. Komission taholta haluaisin konkreettisesti kuulla, miten se kuvittelee tulevaisuudessa varmistavansa sen, että säätely, joka tapahtuu kuluttajien intressien mukaisesti, mutta myöskin tuottajien muka, etujen mukaisesti, taataan kummallakin, kummallakin osapuolen taholla. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rova Klass. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Hyvät kollegat, viini on herkkä tuote. Viini on kulttuuria, viini on myöskin taloustuote. Euroopan viinimarkkinajärjestelyn kautta pyrimme saamaan aikaan sen, että otamme vastaan alueelliset ja maailmanlaajuiset haasteet. Yhteinen markkinajärjestely hyvin erityisen haasteen vuoksi on erittäin yksityiskohtainen. Ajattelen perinteisiä merkintöjä. Nämä merkinnät koskevat laatua, alueellisuutta ja ne ovat luottamusta luovat toimenpide, jotka selkeästi antavat viestin kuluttajalle. Mitä ranskalaisille ja luksemburgilaisille on Chateau ja Clos, sitä on viinitila saksalaisille. Chateau, Clos ja viinitila Weingut ovat yhteydessä määräyksiin, jotka koskevat sitä, että viini on lähtöisin 100 prosenttisesti tietyltä tietystä yrityksestä ja 100 prosenttisesti valmistettu myös siinä yrityksessä. Kuluttajat pitävät näitä arvossa näitä määräyksiä. Chateau on merkki perinteistä alueista, jolta viini tulee. Tämä yhteys, se luotaan automaattisesti. Samoin käsite vain good ei nyt ole kuitenkaan tällä hetkellä keskustelussa, ehkä siksi, että saksan kieli ei ole niin käytössä viinin alalla. Mutta oli aivan oikein kuitenkin, että se käsite champagne kiellettiin, sen käyttö kiellettiin Saksassa, koska Saksassakin haluttiin hyötyä tunnettuudesta. Kaikki tietävät, että saksalainen kuohvin kuitenkin on markkinoilla yhtä kilpailukykyistä joten mm, mm, viinin mirkkinä markkinajärjestelmän käsitettä, niitä ei pitäisi käyttää kuin tietyn se mukaisesti markkinoilla. Miksi viini, jota tuodaan ulkomailta ja maista, jotka ovat ranskakielisiä, miksi ne voitaisiin käyttää ranskakielisiä merkintöjä? Nyt tässä pitää huolehtia siitä komission, että syntyy totu, totuudenmukaista toimintaa, selkeää toimintaa, ei saa pehmentää meidän määräyksiämme kolmansien maiden vaatimuksesta, ja on tärkeää, että noudatetaan näitä merkintöjä. Eurooppalaisen viiniperinne ei ole jotakin, mistä voidaan neuvotella, herra puhemies. Kiitos, herra rova kollega. Ja nyt menettelemään puhujalistaa, ja rova Sanchez-Smith saa minuutiksi puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. 2012 me olimme huolestuneita komission ehdotuksesta, jossa myynnet annettiin lupa myydä Euroopan unionin alueella yhdysvaltalaisia viinejä, joissa oli Chateau ja Clos-merkinnät. Näitä perinteisesti käytetään ranskalaisilla viinealueilla, joiden, joiden myötä halutaan taata kulittaa kuluttajille laadukas viini. Nämä pakotteet ovat lukuisia, jotka edellyttävät tätä perinteistä merkintöä käyttöä, koska silloin on kyse rypäleistä, joka on sataprosenttisesti kerätty tuotettu tällä viinitilalla. Yhdysvalloilla tässä on kyse vain markkinakäytännöstä merkistä, siinä ei ole mitään alkuperämerkintä taakuuta. Me olemme taistelleet tästä miten me saamme laadullista viiniä ihan viiniviljelyn istuttamisesta. Meiltä on vaadittu nyt viini, meidän viiniviljelijöitä vaaditaan nyt epälojalia kilpailua. Minä toivon, että komissio ö, tulee järkiinsä ja tulee maksoi mitä maksoi puolustamaan meidän viiniviljelijöitämme. Herzlichen Dank, Frau. Kiitos. Ja lopuksi saa komission jäsen Semeta vielä kerran puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Puhemies, arvoisat jäsenet, aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta tähän keskusteluun. Olen huolellisesti kirjannut huolenne ylös ja vien ne kollegani komissio Cholosin huomion alle. Hän vastaa tästä kysymyksestä. Tässä vastaisin edustaja Lullingin Viittaan edustaja Lullingin kysymykseen. Toistaisin sen, mitä äskeisessä puheenvuorossani sanoin. Komissio tuntee erittäin hyvin tämän kysymyksen luontoisuuden ja poliittiset seuraukset sekä kansainvälisellä että sisäisellä ja ulkoisella tasolla. Yhdysvaltain toimintaan liittyen Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välistä viinikauppasopimusta ovat molemmat osapuolet kunnioittaneet. Ja tämä on toimeenpantu Euroopan unionin oikeuskäytännön mukaisesti. Tietenkin ähm, me haluamme tukea alueellisia alkuperämerkintöjä, mutta tämän tyyppiset perinteiset merkinnät eivät kuulu ähm, tekijänoikeuksien piiriin. Kuitenkin komissio on yhä huolissani. Älkää huoliko me yhä otamme nämä toimet tarkkailun alle ja luonnollisesti otamme huomioon eurooppalaisten viinin tuottajien intressit ja kuluttajien intressit, kun teemme päätöksemme. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Nachdem... Kiitos. Kun nyt näin puhuttiin näin paljon viinistä, toivon, että nyt voimme nauttia lasillisen viiniä. Keskustelu on päättynyt. Seuraava istunto on huomenna 7. helmikuuta. Eslista on julkistettu ja nähtävissä myöskin Euroopan parlamentin verkkosivulla. Kiitän osanottajia, salipalvelijoita, tulkkeja ja parlamentin muita palveluita. Hyvää iltaa, istunto on päättynyt.